Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, haluaisin nyt aloittaa ulkoasioiden valiokunnan iltapäivän kokouksen. Täällä salissa on paljon ihmisiä. Täällä ollaan kovin kiinnostuneita vieraistamme. Ja minulla on aivan erityinen kunnia valiokuntamme puolesta toivottaa tervetulleeksi Serbian tasavallan pääministeri Ana Branbic. Hyvä Ana, tervetuloa, dan. On hienoa, että olet paik- olette paikalla. Ja tämän lisäksi haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi Euroopan integraatioasioista vastaavan ministerin Jadanka Joksimovicin. Hän on säännöllisesti täällä Brysselissä vieraana. Ja myöskin Anna Rustanovicin, joka on lähettiläänä. Eli tässä on tällainen sukupuolten tasapaino kiinnostava, koska on harvinaista, että meillä on ainoastaan naisia tässä. Ja olen kuullut, että täällä on Istvan Pasto paikalla. Tervetuloa. Ja Voivodinan hallituksen puheenjohtaja eh, Igo Vinovic on täällä paikalla. Onko hän täällä? No niin, hienoa. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin Belgradin EU-lähettilään Sen Fabritsin. Pääministeri, kuten huomaatte, täällä ollaan kovasti kiinnostuneita teidän vierailustanne, teidän maastanne. Ja haluaisin muutaman sanasen tässä sanoen ainoastaan valiokunnan puheenjohtajana, vaan myöskin esittelijänä. Te olette nyt kesäkuusta lähtien johtaneet Serbian hallitusta. Esititte kunnianhimoisen uudistamisagendan, joka pohjautuu digitalisaation, innovaation ja koulutukseen. Lupasitte parantaa finanssipoliittista konsolidointia ja muita asioita myöskin painotitte strategista orjien toitumista Euroopan unionin suuntaan naapuruussuhteiden kautta ja myöskin Eurobasket-finaalin kautta osoititte tukea fair playlle ilman, että olitte mitenkään nationalistisia tässä. Tässä se, että integraatio onnistuu Serbian kanssa, vaatii paljon ponnisteluja, mutta tämä on mahdollista. Ja haluaisimme nyt kuulla teitä sen lisäksi, että puhutte talouden kehityksestä maastanne ja siitä, miten näette poliittisen kehityksen Länsi-Balkanilla. Haluaisimme kuulla myöskin suunnitelmanne liittyen demokraatian vakautumisen, median vapauteen ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tilan maassanne. Tässä muutaman asian mainitakseni. Ja totta kai yritämme saada aikaiseksi vuoropuhelua Belgradin ja Pristinan välillä. Aina äh, Serbian parlamentissa pitämässäne puheessa äh, lupasitte pitää kiinni tasapainosta politiikasta ja myöskin linjata tämän EUn kanssa. Ja pidemmittä puhetta haluan nyt antaa puheenvuoron teille. Sitten voimme käydä keskustelun ja sitten annan kollegoille mahdollisuuden kommentoida sanomaanne ja esittää kysymyksiä, mutta nyt annan puheenvuoron teille. Thank you very much, David. Kiitoksia, David. Hyvät ulkoisen valikunnan jäsenet. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä paikalla tänään. Serbian uusi hallitus muodostettiin noin sata päivää sitten. Ja tavoitteeni ja toiveeni oli, että ensimmäinen valtiovierailuni olisi Brysseliin. Tämä on viesti siitä, mihin Serbia haluaa siirtyä. Ja haluaisin kiittää suurlähetystöämme ja kollegoitamme ja kaikkia teitä siitä, että teitte tämän mahdolliseksi. On hienoa olla täällä tänään ja on hienoa puhua nyt tässä valiokunnassa omasta näkemyksestäni Servian tulevaisuudesta. Ja 14. lokakuuta lauantaina esittelen sitten Serbian kansalaisille hallitukseni työn tuloksia ensimmäisen sadan päivän ajalta. Ja jo nyt voin kertoa, että olen tyytyväinen siihen, mitä olemme saaneet aikaan – ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Alussa tilanne oli haastava. Meillä oli lakkoja, mutta kun asiat ratkaistiin ja osoitimme, että pystymme tekemään yhteistyötä, mikä on minulle kaikkein tärkein asia. Eli meidän täytyy osoittaa, että hallitus on tiimi, joka on sitoutunut siihen, että Serbia hoidetaan niin, että yllämme EUn tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti. Mutta uudistuksia täytyy toteuttaa. Ei ainoastaan siksi, että pääsisimme Euroopan unioniin, vaan siksi, että me haluamme tehdä Serbiasta paremman asuinpaikan. Ja sitten kun me pystymme ratkaisemaan näitä ongelmia, niin sen jälkeen pystymme sitten jatkamaan edellisen hallituksen tekemää hyvää työtä. Ja sen hallituksen työn ansiosta viikkoina näiden lakkojen jälkeen voin sanoa, että nämä olivat menestyksekkäät sata päivää. No, kerron vähän näkemyksistäni Serbialle, mitkä ovat strategiset painopistealueemme kun on pääministeri, niin silloin joutuu jatka, ratkaisemaan kriisejä toisensa jälkeen, eikä oikeastaan jää aikaa ajatella ja varsinkaan strategisesti miettiä, mitä haluaisi tehdä ja mihin haluaisi siirtyä ja mitkä ovat painopistealueet. Eli voin nyt kertoa siitä, miltä tilanne minusta näyttää. Kuten David totesi, toiseksi tärkein asia uudelle hallitukselle, tai kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin digitalisaatio ja koulutus. Ja jos ajatellaan Serbiaa talona, niin tämä on se pohja, digitalisaatio ja koulutus. Edellinen hallitus on tehnyt paljon, jotta pystymme siirtymään konkurssista eteenpäin ja muutama vuosi sitten olimme konkurssin partaalla, kuten Maailmanpankkikin totesi. Eli edellinen hallitus teki paljon. Eli Titanic onnistuttiin kääntämään uudelle kurssille pois ja vuoden tieltä. Ja nyt tällä hallituksella on vahva pohja tulevaa kasvua ajatellen. Uuden pääministerin ei tarvitse onneksi käsitellä finanssipoliittisia uudistuksia, koska ne oli jo toteutettu. Eli nyt hallituksen kanssa voin keskittyä kasvuun ja haluamme kestävää pitkän aikavälin kasvua ja se on mahdollista ainoastaan, jos meillä on parempaa koulutusta, eli koulutusuudistus ja digitalisaatiota. Ja erityisesti digitalisaation osalta Meillä on valtavasti potentiaalia. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että informaatioteknologiaa sovelletaan eri aloilla maataloudessa, rakennusalalla, lääketieteessä, tutkimuksessa ja kehityksessä, luovilla aloilla, videopeleissä. Kaikilla aloilla joilla on ollut suurta kasvua serbialaisissa pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä viimeisen viiden kuuden vuoden aikana. Ja IT-ala Serbiassa tällä hetkellä on kaikkein voimakkaimmin kasvava ala. Se kasvaa vuosittain noin 10 prosenttia. Ja sitten meillä on ohjelmiston kehitystä, joka lisääntyy 20 prosenttia vuodessa. Ja valtaosa tapahtuu startup-yrityksissä, pk-yrityksissä, innovaatioyrityksissä. Jos hallitus ei tukisi tätä toimintaa, niin mietin, mitä sitten tapahtuisi. Eli koulutus ja digitalisaatio ovat perusta tulevaisuuden kestävälle pitkän aikavälin dynaamiselle kehitykselle Serbiassa – ja sitten kun ajatellaan tätä pohjaa talolle, niin siellä on kolme tärkeää pilaria. Ja ne ovat samat kolme pilaria, joita tarvitaan, jotta pystymme liittymään Euroopan unioniin mahdollisimman pikaisesti. Ensinnäkin talouskehitys, makrotalouden vakaus, toiseksi julkishallinnon uudistus – ja kolmanneksi oikeusvaltioperiaate. Jos ajatellaan näitä, niin meillä on tämä perusta ja nämä kolme peruspilaria. Talossa, jonka nimi on Serbia. Ja ensimmäisessä on tehty eniten, eli makrotalouden vakaus ja talouskehitys. Kuten sanoin, kolme vuotta sitten olimme pari kuukauden päässä konkurssista. Edellinen hallitus hyväksyi ja pani täytäntöön eri tie, erittäin epäsuosittuja finanssipoliittisia toimia. Ensinnäkin julkisia menoja leikattiin rajusti. Ja tällä hetkellä meillä on julkisella sektorilla 40 000 ihmistä vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Julkisen alan palkkoja piti leikata 10 prosentilla, eläkkeitä niin ikään. Meidän piti asettaa tiukat rajat budjettiin, mitä tuli paikallishallintojen rahan käyttöön, ja piti tiukasti valvoa infrastruktuurihankkeiden kuluja. Vaikka infrastruktuurikulut ovat nousseet, me yritämme kohdentaa ne, jotta saamme käynnistetyt hankkeet päätökseen ennen kuin aloitetaan sata uutta projektia. Aikaisemmin kaikki aloitettiin samaan aikaan, mutta mitään ei viety loppuun. Eli tällä hetkellä Serbiassa on nyt makrotalouden vakautta ja finanssipoliittista konsolidointia. Ja minä perin hallituksen, jolla on budjetti, joka on parempi kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. 2016 oli ensimmäinen vuosi, jolloin meillä oli ylijäämää budjetissa, ylijäämää. Ja julkinen velka oli saatu käännettyä laskuun Ja viime vuonna velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 73 prosenttia ja se oli viime vuonna ja tällä, tänä vuonna noin 65 prosenttia. Eli tässä pilarissa on tehty eniten. No aika paljon on tehty myöskin julkishallinnon uudistuksen osalta. Ja olemme saaneet tukea myöskin EUlta 80 miljoonaa euroa, mutta paljon vielä on työntekijöitä julkisella sektorilla. Aloimme panna täytäntöön monia sähköisen hallinnon menettelyitä. Eli sähköinen hallinto mielestäni on vastaus kolmen suuren haasteeseen. Ensinnäkin läpinäkyvyys julkishallinnossa. Toiseksi avoimuus ja ennakoitavuus julkishallinnossa, kun kansalaisena tai yrityksenä menee hallinnon pakeille ja niin mitä silloin pitää toimittaa sinne. Ja kolmas, korruption torjunta. Kun byrokratiaa vähennetään, niin silloin myöskin torjutaan korruptiota. Eli paljon on tehty, vielä paljon on tekemättä, ja sitten kolmas pilari on oikeusvaltioperiaate. Siinä on nyt toistaiseksi tehty vähiten. Olemme keskittyneet lähinnä finanssipoliittisiin toimiin. Ja tämä on se ala, johon aiomme nyt keskittyä. Ja erityisesti ne neuvottelukohdat 23-24, ne ovat meille keskeisiä. Ja sitten kun ajatellaan tämän talon kattoa, niin sanoisin, että katto on alueellinen vakaus ja toisaalta Euroopan integraatio. Alueellinen vakaus on meille tärkeää. Ihan pelkästään siksi, ihan pelkästään itsekkäistä syistä. Kuten sanoin, olemme tehneet paljon viimeisen kolmen vuoden aikana, jotta maastamme tulisi taloudellisesti vakaa. Nyt voimme sitten korjata hedelmiä näistä, tästä poliittisesta ja taloudellisesta vakaudesta. Mutta vielä näitä hyötyjä ei pystytä korjaamaan, jos alue on epävakaa. Serbia on alueen suurin maa, mutta olemme niin pieni markkina-alue, että kaikki alueellinen epävakaus vaikuttaa myös meihin. Jos alueella on epävakautta, niin silloin Serbiaan tulee vähemmän investointeja. Ja kaupallisten pankkien tai rahoituslaitosten investoivat varat ja myöskin Maailmanpankki ja niin edelleen. Niin tästä rahasta tulee kalliimpaa, koska ne joutuvat ottamaan enemmän riskejä. Ja siitä tulee sitten kalliimpaa rahaa pk yritykselle Eli me tarvitsemme alueellista vakautta. Ja me olemme todellakin sitoutuneita alueellisen vakauteen. Berliinin prosessi on yksi tärkeimpiä välineitä alueellisen vakauden alalla, ja me olemme sitoutuneita Berliinin prosessiin. Ja sitten lopuksi vielä Euroopan yhdentyminen. Kuten sanoin, kun uusi hallitus aloitti toimintansa, niin heti aluksi totesin, että Serbian haluaa olla osa Euroopan unionia ja eurooppalaisten kansakuntien perhettä. Viimeisten vuosien aikana se, mistä olen eniten pitänyt hallituksessa, ja siksi päätinkin liittyä hallituksen viime elokuussa, niin se asia oli se, että silloisen pääministerin ja tämänhetkisen presidentin johdolla Euroopan integraatiota vietiin eteenpäin hyvällä tavalla. Sitä ei koskaan viety eteenpäin populistisella tavalla, mikä olisi helppoa. Voitin sanoa, että menemme EU-hun, koska siellä on tämä rahakassa odottamassa meitä. Ei. Hallitus sanoi, ja näin minäkin nyt sanon, että ensinnäkin me haluamme näitä uudistuksia ihan itsemme takia, ja toiseksi kaikki nämä uudistukset, jotka viivät meidät EU-hun, makrotalouden vakaus, julkishallinnon uudistus, tehokkaampi, avoimempi julkishallinto, oikeusvaltioperiaate, enemmän läpinäkyvyyttä oikeuslaitoksessa. Nämä ovat tärkeitä kansalaisille ja yrityksillemme. Eli nämä tavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja jos me emme luo uusia työpaikkoja kansalaisille, jos me emme onnistu toteuttamaan uudistuksia, vaikka liittyisimme EU-hun, niin ei EU anna meille lisää työpaikkoja. Emmekä sieltä saa välittömästi hyötyjä ja hyvinvointia. Eli tällä tavalla me edistämme EUta. Me emme halua EUhun ontuvana jäsenen, jota pitää koko ajan auttaa. Me haluamme hoitaa osuutemme niin, että sitten kun olemme valmiita liittymään EU-hun ja kun EU on valmis avaamaan ovensa uusille jäsenille, niin me olemme sitten tasavertainen jäsen Euroopan perheessä, joka tukee EUta, koska se on ainoa tapa meille kaikille edetä. Kiitos. Thank you, Prime Minister. And... Oikein paljon kiitoksia pääministeri ja nyt kollegat. Meillä on aikaa keskustelulle. Meillä on neljään asti aikaa. Pääministerillä on sitten muitakin tapaamisia täällä kaupungissa. Ensimmäinen puhuja on tietysti Edward Kukan, joka on tuon vakautusvaliokunnan puheenjohtaja. Eli pari-kolme minuuttia ja sitten muut kollegat saavat puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa rouva pääministeri, tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Meillä oli suuret odotukset ja kun kuulimme, että teidät nimitettiin pääministeriksi, niin otimme tämän uutisen erittäin myönteisesti vastaan. Tämä on suuri vastuu teille. Me odotamme teiltä tuloksia ja me tulemme auttamaan teitä kaikin mahdollisin tavoin. Nyt kun kuuntelin teitä, niin haluaisin mainita, että arvostan teidän lähestymistapaa jossa otetaan bisnesmaailma huomioon. Se on hyvin jalat maassa lähestymistapa. Ja te sanoitte, että EU-integraatio on Serbialle prioriteetti. Ja tämä on erittäin tärkeä viesti meille. Euroopan parlamentti on tukenut alueen integraatioprosessia. Meillä on hyvä yhteistyöhistoria Serbian kanssa. Jokin aika sitten tapasimme Skupstinan edustajia ja keskustelu käytiin erittäin myönteisessä hengessä. Ja vaikkakin Serbia on edistynyt tässä prosessissa, on tärkeää, että ähm, kiinnitetään huomiota laatuun, mitä uudistukseen tulee. Esimerkiksi oikeusvaltio, periaate sitten. Myös kansalaisvapaudet on tällainen kysymys. Ja joskus meitä häiritsee myös tilanne, mitä tiedotusvälineiden vapauteen tulee. Mitä oikein tuomiovaltaan tulee. Tämä on myös erittäin tärkeä kysymys integraatioprosessissa. Tämä toki myös vaatii sitten perustuslaillisia muutoksia ja toivottavasti äh, hallitus on valmis tekemään yhteistyötä näitä monimutkaisissa kysymyksissä. Joten me toivotamme teille kaikkea hyvää tulevassa työssänne ja te voitte luottaa ystäviin Euroopan parlamentissa. Me tuemme teidän visiotanne, mitä tulee Euroopan unionin liittymiseen tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you, Edward. Kiitos, Edward kollegat, meillä on nyt todellakin ennätysmäärä puheenvuoropyyntöjä. 14 tällä hetkellä. Kaikkien tulisi päästä ääneen, mutta meidän pitää myöskin tässä antaa riittävästi aikaa pääministeri. Eli meillä on 15 minuuttia 14 kysymykselle minuutti per henki. Ensiksi Christian Preda, EPP. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, tervetuloa arvoisa pääministeri. Ja oikein paljon onnea. Jaha, kymmenen sekuntia. Niin, siis oikein paljon nyt onnea menestystä toimenpiteisiinne. Ja EPP tukee kaikkia ponnisteluja Serbian osalta, että siitä tulee demokraattisempi ja että ja että myöskin voidaan taata esimerkiksi oikeusvaltioperiaate. Haluaisin esittää kolme kysymystä liittyen niihin asioihin, joista puhuitte. Eli tämä on ikään kuin maraton. Ja teillä on julkinen mielipide, joka pitää Venäjänä, Venäjää tässä tärkeänä. Miten te aiotte nyt lähteä tälle maratonille? Ja toinen kysymys tämä viimeisin päätöslauselma, josta me äänestimme täällä, niin täällä puhutaan vähemmistölainsäädännön täytäntöönpanosta. Mikä teidän mielestä nyt on romanivähemmistön tilanne maassa? Ja sitten kolmas kysymys vielä lyhyesti. No sitten Nasser Oricin tilanne. No, eikö tämä aiheuta hiukan äh, jännitteitä, jännitteitä naapurienne kanssa? Kiitos. Kiitoksia Christian Preda. Sitten edustaja Pitsula, SD. Thank you, Chair. Kiitoksia. On hienoa, että täällä nyt on, olette paikalla. Ja toistan nyt sen, mitä Preda sanoi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Serbian kansalaiset ovat hiukan epäluuloisia EUn suhteen. Ne esimerkiksi Venäjään ja Kiinaan luotetaan enemmän. Ja kaksi kolmasosa katsoo, että Eurooppa-tiestä on luovuttava, jos se pahentaa suhteita Venäjään. Eli miten saamme kansalaiset Serbiassa vakuuttuneeksi siitä, että hallituksen näkemys on oikea? Onko jotain tapaa lieventää tätä kuvaa, koska tehän olette juuri aloittaneet jäsenyysneuvottelut ja varmaan aika pian te käsittelette sitten asioita, jotka ovat hyvin hankaloita ja jotka eivät varmaan paranna Euroopan kuvaa kansalaisten silmissä. People. Kollegat, puheenluettelo on kyllä nyt suljettu, että valitettavasti en voi ottaa sille enempää ihmisiä. Seuraavaksi Charles Tannock, ECR. Kiitos puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa rouva pääministeri. Minä tapasin teidät jo aikaisemmin toimistossani muutama vuosi sitten ja olen erittäin ylpeä siitä, että te olette siirtynyt suurempiin tehtäviin erittäin tärkeässä maassa Länsi-Balkanilla. Kuten aikaisemmatkin kollegat, niin olen huolissani siitä, toisin kuin Montenegro. Minä olen Montenegro esittelijä, siksi olen erittäin kiinnostunut tästä alueesta. Niin hän liittyvät tähän sanktiopakettiin Venäjän vastaan Krimin valtauksen yhteydessä. No mutta tässä ehkä nyt te olette kuitenkin lähettäneet väärän vis- vision mitä, tai viestin, mitä teidän tavoitteisiin tulee. Teidän täytyy ehkä tarkastella tätä kysymystä. Ja toivotan kaikki uudistuspaketit tervetulleeksi, joita hallitus on tehnyt. Ja toki alueellinen integraatio on länsi ja erittäin tärkeä. Minä tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja voin ilolla todeta, että toivon, että joku päivä kaikki Länsi-Balkanin maat ovat Euroopan unionissa ja te ette ole historian väärällä puolella, jossa valitettavasti minun maani on Brexitin jälkeen, joten älkää nyt sitten seuratko tätä meidän huonoa esimerkkiä. Kiitos. Charles. Kiitos Charles. No sitten Ivo Weigel, ALDE. Kiitoksia. Pääministeri, Te sanoitte jotain tärkeää Länsi-Balkanin maiden yhteisistä eduista. Eli haluaisin nyt toistaa, mitä sanoitte. On tehtävä yhteistyötä, jotta näyttäytyy luotettavana ja vakana osana Eurooppaa. Ja silloin olisi todennäköisempää, että jokainen näistä maista voisi liittyä Euroopan unioniin. Itsekin olen huolissani tietyistä politiikanne piirteistä Kosovo ja Venäjä. No en nyt varmaan näihin ehdi saamaan vastauksia, mutta viimeinen kysymys. Miten te pääministerinä käsittelette väestörakenteen muutosongelmaa? Te juuri puhuitte siitä, että leikkasitte eläkeläisiä ja se on katastrofi ikäihmisille. Kiitos. Kiitos sitten Igor Soltas, Vihreät. Uh, thank you for the floor. Kiitoksia puheenvuorosta. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Arvoisa pääministeri, olen hyvin iloinen, että ensimmäinen vierailunne tapahtuu tänne Brysseliin. Ja tämä on myöskin viesti sille tai siitä, mihin haluamme, että palaatte jatkossakin. No, totta kai me haluamme, että Serbia mahdollisimman pian tulee osaksi tätä suurta perhettä, mutta tällä tiellä on kuitenkin vielä yksittäisiä kysymyksiä ja myöskin parantamisen varaa on vielä riittävästi. Mielestäni on hyvä, että te puhuitte koulutuksesta ja digitalisaatiosta prioriteettikysymyksinä, sillä julkiselle taloudelle tämä on erittäin hyvä pohja tulevaisuutta ajatellen. Mutta Tärkeää on tietysti myöskin se, että alueellinen vakaus ja suhteet naapureihin Kosovoon ja että sopimuksesta pidetään kiinni. Ja minulla olisi vielä yksi lyhyt kysymys. Mikä on teidän suhteenne? Onko siis yksi tärkeimmistä hallituksen prioriteeteista myöskin ympäristöön liittyvä, liittyvät ongelmat? Ja tarkoitan tällä tietysti myöskin energiapolitiikkakin. Mr. Borgesio. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Borgesio. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen italialainen edustaja ja tietysti minua kiinnostaa ja toivon, että voimme olla yhä lähempänä maata, joka on lähellämme ja ihan historiallisestakin syistä sanoisin, että se on hyvin lähellä Italiaa monessakin mielessä. Jos käy Belgradissa, niin niin voi tuntea olevansa vähän niin kuin Milanossa. Tämä ei koske ainoastaan politiikkaa, vaan myöskin kulttuuria. No kaikilla kunnioituksella muistuttaisin, kuinka tärkeää nyt on, että te lähennytte Euroopan yhdentymistä. Eli on pidettävä kiinni omasta valuutasta, koska täällä Euroopan parlamentissakin on todettu, että vapaus pohjautuu hyvin pitkälti omalle valuutalle. Eli miettikää tätä kymmenen kertaa ennen kuin luovutte tästä arvokkaasta asiasta. Borgesio. Kiitoksia edustaja Borgesio. Seuraavaksi edustaja Epite Deios. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi pääministerin. Haluan toivottaa teille oikein paljon onnea menestystä tässä vaikeassa tehtävässä. Euroopan unionin liittymisprosessissa. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Kun ajatellaan kun ajatellaan esimerkiksi yrityksiä. Maassanne eh, presidentti Erdogan oli vierailulla maassanne, kävi eri yrityksissä. Eh, kiinnostaako tämä asia teitä vai onko kiinnostus ainoastaan poliittista? Eh, miten te näette Turkin, Turkin aiheuttamat riskit teidän sisäpolitiikassanne? E Hvala vam lijepo. Seuraavaksi edustaja Suitsa. Ja ću vas pitää na hrvatskom, gospođo predsjednice vlade. Kiitoksia. Te puhuitte taloudesta ja siitä, millä tavalla haluatte rakentaa uutta Serbiaa. Te ette puhuneet Serbian ja Venäjän välisistä suhteista. Tällähän on selkeästi vaikutusta Eurooppaan. Te sanoitte, että te olette valinneet lähentymisen Eurooppaan, mutta te ette myöskään puhuneet suhteesta Kosovoon. Te sanoitte, että haluatte alueellista vakautta ja että tämä toimii pohjana investoinneille. Eli yksi kysymys. Aiotteko edelleen estää sen, että Kosovo pääsisi kansainvälisiin organisaatioihin? Tämähän olisi hyvä merkki siitä, jos haluatte vakautta alueellisesti. Eli Kosovo ja Venäjä, kiitos. Moody. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Moody. Thank you. Uh, kiitos. Ja toivotan tämän, nämä naispanelistit tervetulleeksi tänne valiokuntaan, mutta se mitä sanoitte EU-integraatiosta Serbian näkökulmasta, niin tässä oli erittäin tärkeitä kysymyksiä. Esimerkiksi ähm, syytetyt sotarikolliset, jotka ovat joissakin seremoniassa esiintyneet. Mutta tehän tiedätte, että parlamentilla on ollut päätöslauselmia liittyen Serbiaan. Ja esimerkiksi negatiiviset kampanjat tutkivia journalisteja kohtaan ja vastaukset liittyen näiden journalistien toimeen ja tähän liittyvät tutkimukset ja sitten uusi oikeusasiamies. Ja hänet nimitettiin, vaikka hänellä ei ole kokemusta ihmisoikeuksiin liittyen. Sitten eh, Bulgaria, Serbia, kaasukysymys on myös ollut esillä. Mr. Jakovcic. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Jakovcic, ALDE. 100 dana vaše vlade. Čestitam vam na odabiru digitalizacije i obrazovanja kao... Kiitoksia Joo, haluaisin onnitella teille siitä, että digitalisaatio ja koulutus ovat teille tärkeitä ja haluaisin myöskin esittää kysymyksen, joka liittyy median ja vähemmistöjen vapauteen. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan alueellista vakautta, niin kuin totesitte. Sanoit, että se on meille tärkeää. Ja voiko joku sanoa edustaja Dodikille, että Analog Belgrad on osa samaa maata, koska teillä on mahdollisuus pääministerinä sanoa tämä hänelle, joten haluaisin, että sanotte tämän, se riittää. Thank you. And now Ms. Zofko. Um, Sofko. Premierko, premijerko na uspješnih 100 dana vaše Kiitoksia ja onnittelut näistä menestyksekkäistä sadasta päivästä. Olen samalla linjalla kuin kollegat, kun he puhuivat alueellisesta vakaudesta. Ja erityisesti tarkoitan sitä, mistä varjoesittelijä Preda puhui. Serbian ja Kroatian pitäisi olla rakentavassa roolissa – jotta voidaan ratkaista Bosnia-Herzegovinan ongelmia. Siellä on hyvin paljon ongelmia vaalilainsäädännön kanssa. Eli voisitteko selittää, millä tavalla aiotte toteuttaa näitä toimia tulevaisuudessa, jotta myöskin Bosnia-Herzegovina lähestyisi Euroopan unionia? Eli jos Bosniassa on epävakautta, niin sitten on myöskin Serbiassa. Eli Teidän pitäisi sitoutua enemmän tähän Bosnian tilanteeseen ja varmistaa, että tämä ongelma ratkaistaan. Now we come to... Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Bostinaaru. Kiitos puheenjohtaja rouva pääministeri. On suuri kunnia saada teidät tänne romanialaisena en voi käyttää tilaisuutta en voi jättää tilaisuutta väliin. Haluan vakuuttaa, että meidän ryhmämme tukee Länsi-Balkania. No, tietysti tangon tanssimiseen tarvitaan aina kaksi. Mitä Länsi-Balkanin alueeseen tulee, niin siellä ei ainoastaan EU toimi, myös muut toimijat. Joskus näillä toimijoilla on jopa hyvin eriäviä mielipiteitä, mitä verrattuna meihin. Herra Vucicin, teidän presidenttinä osu, osallistuminen tapaamiseen Bulgarian, Romanian ja Kreikan pääministerin kanssa näyttää todellakin alueellista sitoumusta laajentumiseen ja tämä tulee olemaan agendalla erittäin korkealla Bulgarian puheenjohtajakauden aikana ja myös Romanian. Mutta onko Serbian hallitus valmis pohtimaan sitä, että ulkopolitiikka yhdistetään Euroopan unionin ulkopolitiikkaan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan? Jos näin on, niin silloin teitä tuetaan täällä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Selimovic, Alde. Thank you very much, miss. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa kaikkea hyvää Serbian matkalle kohti Euroopan unionia. Toivottavasti onnistut pian näissä pyrkimyksissänne ja mielestäni kyllä matka on suunnut melko hyvin. Minulla olisi kysymys liittyen alueelliseen vakauteen. Mitä maanne voi tehdä, jotta voitaisiin separatistisia voimia hiljentää Bosniassa ja saada aikaiseksi vakautta Bosnian vakautta tarvitaan sekä Serbiassa että Bosniassa. Ja myöskin Euroopan unionin etujen mukaista on, että näin tapahtuu. Kiitos. Sitten viimeiset kolme puhujaa. Edustaja Gaaler. Thank you very much. Prime Minister, welcome. Kiitos pääministeri. Tervetuloa myös minun puoleltani. Oletteko sitä mieltä, että tämä tie on sellainen, jolta ei voi enää kääntyä takaisin? Ja on, ollaanko varautuneita osassa yhteiskuntaa, esimerkiksi ortodoksinen kirkko? Ja onko rakenteita Serbiassa, jotka mm, puoltavat Dudegia Banja Lukassa? Ja puoltavat tätä itsenäisyyttä ja haittavat Bosnian ja Herzegovinan tätä kautta. Vastustatteko näitä liikkeitä? Kroatia on kumppaninne tiellä kohti EUta, ei ainoastaan siksi, koska teillä on hyvin samantyyppinen kieli ja voitte lukea samoja asiakirjoja, mutta onko tämä ikään kuin osa sovittelua, mikä on tarpeellista sen jälkeen, mitä muutama vuosikymmen sitten tapahtui? And... Kiitoksia edustajan Kaalere. Ja sitten kaksi viimeistä ovat Sloveniasta. Alois Peterille ensimmäiseksi. Or, uh, nicely. Kiitos David, että mainitsit tämän koripallon Euroopan mestaruuden. Serbialaiset tukevat Sloveneja ja suomalaiset tukea Serbialta. Hienoa kumppanuutta. Eli pääministeri, kiitoksia selkeistä ja realistisista sanoista ja Onnittelut ensimmäisen sadan päivän johdosta. Arvostan tätä Eurooppa-myönteistä linjaa, jonka edellinen hallitus otti käyttöön. Ja pidän siitä, että korostatte oikeusvaltioperiaatetta ja makrotalouden vakautta. Jos oikeusvaltio ei toimi, niin silloin ei voida kehittää myöskään sosiaalista markkinataloutta. Ja olen samaa mieltä alueellisesta vakaudesta – sitten lisäkysymys. Mitä aiotte tehdä tälle asialle? Erityisesti kun ajatellaan Bosniaa ja Herzegovinaa ja Kosovoa. Ja uskon, että Serbia voi jatkaa neuvotteluita ja lykkäytykö. Viimeinen puhuva on aktiivinen Serbian ystävä täällä parlamentissa, Frank Bogovic. Paljon kiitoksia. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi, arvoisa pääministeri Ana, ja haluan toivottaa myöskin tervetulleeksi muut tänne Euroopan parlamenttiin. Onnittelut eh, ensimmäisen sadan päivän johdosta. Ja voin myöskin sanoa, että pidit erinomaisen puheen. Tämä on oikea tie. No, me voimme kyllä onnitella toisiamme tämän Eurobasketin johdosta. Te olitte siellä herra Seran kanssa, näytitte yhtenäisyyttä ja myöskin serbialaiset fanit sanoivat, että he ovat valmiita toimimaan tässä yhteistyössä myöskin hävitessään. No, Äh, haluaisin tässä ottaa pari asiaa esille. Väestön ikärakenne, monet lähtevät Serbiasta. Mitä te tulette tekemään niin, että Serbia ei hajannu ja että myöskin siellä alueellinen kehitys tapahtuu tasa, tasapuolisesti. Kiitos. Thank you. Prime Minister, that was a wide... Kiitoksia. Tässä oli hyvin paljon erilaisia kysymyksiä ja se osoittaa teille, että parlamentti on hyvin kiinnostunut ja tämä valiokunta on hyvin kiinnostunut maanne kehityksestä. Ja nyt teillä on 12-15 minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Thank you for your questions and... Kiitos näistä kysymyksistä, kiitos mielenkiinnosta. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Pyydän anteeksi, jos unohdan jotain, yritän vastata näihin ryhmissä. Ensinnäkin Serbian suhde Venäjään ja osittain myös Kiinaan. Rovjotskimutskin ministeriö tekee jatkuvasti kyselyitä ja se, mitä me näemme ja se, mitä me näemme tänään, on hieman, hieman erilainen Nimittäin usko Euroopan unioniin kasvaa, koska viime vuonna luku oli 41 prosenttia ja tänä vuonna luku oli 49 prosenttia. 66 prosenttia serbialaisista ovat uudistusten puolella, joita tehdään tässä tiellä. Eli nyt ensimmäistä kertaa me olemme nähneet sen, että että ihmiset näkevät Euroopan unionin suurimpana tukijana ja avustajana. Joten mielestäni tässä on tapahtunut muutos hitaasti, mutta kuitenkin se tapahtuu. Ja minä henkilökohtaisesti olen sitoutunut siihen, että teen kaikkeni edistääkseni Euroopan unionin tukea. Tämä ei liity ainoastaan liittymistä edeltävään rahastoon, rahastoon, vaan tämä liittyy yhteistyötä tutkimuksen ja kehityksen puitteissa, infrastruktuurien puitteissa, joita investointirahasto tukee. Joten uskon, että tätä kautta luvut kasvavat, kasvavat entisestään. näin, että kaksi kolmasosaa Serbian kansalaisesti eivät ole pro-eurooppalaisia, niin ajattelin, että tämä ei voi olla oikein, koska jos tarkastelee Serbian parlamenttia, noin 80 prosenttia jäsenistä tulevat vaikeista poliittisista puolueista. Suurin osa toka, toki tulee progressiivisesta puolueesta, joka on selkeästi pro-eurooppalainen, mutta on myös oppositiopuolueita, jotka silti ovat pro-eurooppalaisia. Toki on nationalisteja oikeistopuolueita, mutta ne ovat vähemmistössä. Joten ei voi sanoa, että kaksi kolmasosaa väestöstä vastustaa Euroopan unionin, koska 80 prosenttia parlamentin jäsenistä ovat pro-eurooppalaisia, joten joku tässä nyt ei täsmää. Ainakin 49 prosenttia kansalaisista ovat pro-eurooppalaisia ja ensimmäistä kertaa on hyväksytty se, että Euroopan unioni on suurin avustaja. No sitten suhteet Venäjään. Suhde no, tässä Serbia ei piiloudu. Meillä on ollut hyvät suhteet Venäjään. Meillä on kulttuurisuhteita, uskoton liittyviä suhteita. Monet Serbiassa ovat sitä mieltä, että Venäjä on ystävä, koska siellä vastustettiin Serbian NATO-pommituksia ja niin edelleen. Mutta kaikkein tärkeintä on, että meillä on vapaakauppasopimus Venäjän kanssa, eli se on tärkeä meidän taloudelle – ja me olemme riippuvaisia kaasun tuonnista Venäjältä. Jota meillä on suhde Venäjään, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se vaikuttaisi meidän EU-integraatioomme tai siihen, kuinka me suhtaudumme tähän prosessiin. Teidän maamme tekevät myös yhteistyötä Venäjän kanssa samalla tavalla. Mutta sen jälkeen, kun minusta tuli pääministeri ja olen tarkastellut eri tietoja, niin se, miten asioita näkee, niin se on aika hämmästyttävää. Mutta teidän täytyisi kuitenkin keskustella pohjautuin faktoihin tässä yhteydessä. Ja kun te sanotte, että mitä sotilaskysymyksiin tuli, niin Serbia on lähempänä ja Venäjää, niin voin sanoa, että vuonna 2016, no sanon tämän, koska olin itsekin yllättynyt, kun näin nämä luvut, eli vuonna 2016 Serbialla oli 16 monikansallista sotilasharjoitusta ja yhdeksän olivat kahdenvälisiä USAn kanssa, kaksi Venäjän kanssa, kaksi muiden Balkanin maiden kanssa, kaksi Naton kanssa tämän rauhankumppanuuden myötä ja yksi oli Unkarin kanssa vuonna 2017. Serbia osallistui 13 sotilasharjoitukseen tai toimeen. Ja sitten näistä, anteeksi puhuja korjaa, kaiken kaikkiaan 15, mutta 13 Naton kanssa ja seitsemän näistä oli kahdenvälisiä Yhdysvaltojen kanssa ja kaksi Venäjän kanssa. Nämä ovat luvut siis, ja tämä ei ehkä ole se, mikä käsitys on, mutta kaikki puhuvat Serbiasta ja Venäjästä, mutta luvut selkeästi puhuvat puolestaan, mutta ei siitä, mitä Charles Tannock sanoi. Me olemme erittäin avoimia ja rehellisiä sen asian suhteen, että me en halua mitään, me haluamme siis ainoastaan euro integraatiota. Me emme halua Naton jäseneksi, me haluamme olla puolueettomia sotilaallisesti, mutta nämä kuitenkin ovat eh, lukuja, jotka näyttävät, että näin myös on. Ja me halusin tehdä enemmän yhteistyötä kumppanuuden kautta Naton kanssa, tämän rauhankumppanuuden myötä. No sitten kansalliset vähemmistöt, tärkeä kysymys Serbialle. Mitä Serbian ja Euroopan tulee, niin todellakin me olemme mestareita, mitä vähemmistöjen kunnioittamiseen tulee. Jopa 90-luvun, verisen 90-luvun jälkeen Serbia on se maa, jossa on kaikkein eniten kansallisen etnisiä vähemmistöjä. Kaikki on tunnustettu vähemmistöiksi. Meillä on myös oma instituutio näitä vähemmistöjä varten, niin että vähemmistöt voivat osallistua taloudelliseen poliittiseen elämään. 29 jäsentä tässä neuvostossa. Ja Viime viikolla juuri minulla oli tämän tahon kanssa tapaaminen. Meillä annetaan koulutusta 15 eri kielellä. Eli lapsia koulutetaan 15 eri kielellä. Meillä on kuusi virallista kieltä eri kunnissa, ennen kaikkea Voivodiinassa. Joten no, Sloveniassa. Slovenia on ystävämme, mutta serbejä siellä ei edes kohdella vähemmistöryhmänä. Heitä ei tunnusteta ja me emme tule edes avaamaan tätä kysymys. Italialaiset tunnustetaan, unkarialaiset, mutta serbialaiset eivät. Ja serbilaiset kuitenkin ovat suurin kansanryhmä, mitä vähemmistöihin tulee. Eli mitä tähän vähemmistökysymykseen tulee, mielestäni Serbia tekee todella paljon. Ja olen erittäin ylpeä siitä, mitä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamiseen tulee. No sitten eläkkeiden leikkaukset. Tämä on tärkeä kysymys meille ja tämä on ollut aina osa keskustelua. Herra Vaikele sitten tämän kysymyksen. Tämä oli tarpeellista, koska ennen vaaleja Hallitusvuosina 2012-2013 eläkkeitä nostettiin poliittisella päätöksellä. Se ei ollut kestävä päätös. Meidän piti leikata niitä, jotta me voimme maksaa eläkkeitä ilman, ähm, että äh, maalle käy huonosti. Mutta äh, me olemme nostaneet eläkkeitä kahdesti, emme kovin paljon mutta sen verran kun pystymme prosenttilukuina. Nyt me puhumme usean prosentin leikkauksista ja 13. päivä 10. saatamme loppuun keskustelut IMFn kanssa liittyen tähän aiheeseen ja toivottavasti saamme ratkaisun aikaiseksi. Mutta nyt meillä tulee olemaan korkeammat eläkkeet Serbiassa ennen kuin vuoden 2000, ennen vuoden 2013 kriisiä. Mutta nyt meillä kuitenkin on vakaa pohja ja tämä on tärkeää. Ja esimerkiksi ähm, palkat ähm, terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Nyt äh, nämäkin palkat tulevat olemaan korkeampia kuin ennen kriisiä, mutta siis kuitenkin ensimmäistä kertaa mm, terveellä pohjalla. Sitten sitten Kosovo ja alueellinen yhteistyö. Kosova on erittäin tärkeä Serbialle. 44,5 vuotta sitten me allekirjoitimme Brysselin sopimuksen. 4,5 vuotta sitten Brysselin sopimus oli aika vaikea allekirjoittaa ja poliittisesti se oli erittäin rohkea teko allekirjoittaa se. Ja viimeisessä presidentin vaali kampanjassa, kun presidentti Vucic oli mukana, niin prodemokraattiset kandidaatit muun muassa valittelevat sitä, että tässä myytiin Kosovo Brysselin sopimuksen allekirjoittamisen kautta. Mutta mitä tähän Brysselin sopimukseen tulee, että siinä luodaan kuntia, jossa on serbi enemmistöjä, mutta Pristinassa ei esimerkiksi olla tehnyt näin. Eli Pristina ei ole toimeenpannut Brysselin sopimusta. Serbiota kysytään, että miten tulette tekemään Unescon ja Interpolin suhteen, mutta Pristina ei toimi uhkauksista huolimatta. Presidentti on pyytänyt vuoropuhelua Kosovoon liittyen ja tämä on vastuullista politiikkaa. Ja toivottavasti vuoden loppuun mennessä meillä on sitten tämä vuoropuhelu, jossa kaikki poliittiset puolueet ovat mukana, koko, mm, kaikki kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineet, kirkot, muut uskonnolliset yhteisöt, kaikki, jotka haluavat osallistua. Pitäisi pohtia, mikä meidän kantamme on Kosovon tulevaisuuteen liittyen ja olemmeko valmiita seurauksiin liittyen tietysti sitten asenteeseen. Mielestäni tämä on rohkeaa ja ehkä tämä antaa viittauksen siihen, miltä tulevaisuus tulee näyttämään. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy ymmärtää, että Serbia on toiminut vastuullisesti tässä yhteydessä. Ja rehellisesti sanottuna Pristina ei. Äh, alueellinen vakaus. Me olemme aina sanoneet, että äh, Serbia pitää kiinni Daytonin sopimusta. Me tarvitsemme Bosnia ja Herzegovinaa. Me tarvitsemme sen sellaisena maana kuin se on tänä päivänä. Toki, toki meillä on sitten Republika Serbskaa, toki. Mutta se ei tarkoita sitä, että me emme tukisi Bosnia ja Herzegovinaa yhtenäisenä maana, sellaisena kuin se on tänä päivänä. Presidentti Vucicin ensimmäinen vierailu oli Sarajevoon. Vuoden lopun mm, mennessä meillä tulee olemaan Bosnia Herzegovinan kanssa hallitusten välinen kokous ja me haluaisimme ratkaista kaikki nämä avoimet kysymykset. Ja haluaisin sanoa, että kyllä, tässä pidämme kiinni Daytonin sopimuksesta. No, onko tämä EUta kohti kulkeva tie sellainen, jolta ei voi kääntyä takaisin? No, en tiedä. Omasta mielestäni kyllä, mutta minä en tiedä. meillä on aina ongelmia, mitä onge- alueelliseen vakauteen tulee. Täällä kysyttiin Nasser Origin tapauksesta. Nämä tietysti horjuttavat alueellista vakautta. Me olemme todella tyytymättömiä siihen, että kaikesta huolimatta ketään ei voi syyttää serbisiviilien tappasi, tappamisesta. Se ei ole Orich, mutta sitten ei syytetä ketään muutakaan. Ja tämä toki horjuttaa alueellista vakautta, koska me olemme sitoutuneita alueelliseen vakauteen. Me olemme suvaitsevaisia, me olemme joustavia, me olemme avoimia vuoropuhelulle – mutta meidän täytyy kuitenkin olla objektiivisempia ja sanoa, että jotakuta täytyy syyttää. Sitten täällä oli tuomitut sotarikolliset valtion seremonioissa. Nämä ovat henkilöitä, jotka toimitettiin Hagiin Serbian tasavalta näin useimmiten teki, tai sitten eh, he menivät sinne itse vapaaehtoisesti, mutta heidät tuomittiin, he ovat vankilassa, sitten he ovat vapautuneet ja he ovat palanneet Serbiaan. He eivät ole virkamiehet, he eivät ole hallituksessa, he eivät ole neuvonantajia hallituksia, he ovat vapaita ihmisiä nyt. Alueella on muita maita, jossa sotarikolliset ovat hallituksessa. Heillä on julkisia virkoja. No, mitä me voimme tehdä näiden henkilöiden kanssa? He olivat vankilassa. He palasivat. He eivät ole missään julkisissa viroissa, mutta meillä on kuitenkin eriviä tilanteita alueella. Ja tämä toki myös horjuttaa alueen vakautta, mutta olen sitoutunut tekemään töitä kaikkien kanssa, jotta me pääsemme yli näistä kysymyksiksi. Sitten ympäristö- ja energiapolitiikka. Igor Scholtes esitti tämän kysymyksen. Uusi hallitus on pro-eurooppalainen Eurooppa on prioriteettien listan kärjessä. Eurooppa integraation ministeriö ja sitten meillä on toinen ministeriö ja se on ympäristönsuojeluministeriö. Aikaisemmin se oli maatalousministeriön alaisena, koska me tiedämme, että Tämä kysymys tulee olemaan kaikkein haastavin, kallein ja vaikein kysymys, ja me haluamme oman ministeriön tälle, joten me olemme enemmän kuin koskaan sitoutuneet ympäristösuojeluun. Sitten energiapolitiikka. Meillä on uusiutuvien energiamuotojen hanke, joka aloitettiin nyt. Me haluamme monimuotoisuutta, mitä energiaan tulee. Ja meillä on tärkeä hanke tähän liittyen. Ja tämä liittyy tietysti myös Bulgarian ja Serbian väliseen kaasuputkeen, koska meidän täytyy toki myös tästä näkökulmasta monimuotoistaa energiaa ja minä tulen nyt ensi viikolla energiaministerin kanssa katsomaan, missä mennään tämän hankkeen suhteen. No, olen nyt pyrk... Niin, tutkivat journalistit. Erittäin tärkeä kysymys. Haluan olla erittäin rehellinen, mitä tähän keskusteluun tulee. Olen sanonut näin omille journalisteillemme, kansalaisjärjestöille Serbiassa. En ymmärrä tätä kysymystä. Mielestäni ei tutkiva journalisti ole puutteellista, mutta no ehkä joku puute on, mutta tämä ei liity siihen, että hallitus olisi esteenä. Ei ole objektiivista journalismia Serbiassa, tai ainakin sitä on hyvin vähän. Joko on erittäin pro-hallitusjournalisti, tai sitten on tiedotusvälineitä, jotka ovat hallitusta vastaan. Eli objektiivista journalismia on hyvin vähän. Mutta jotkut tiedotusvälineet vastustavat hallitusta, ne ovat vapaita sanomaan, mitä he haluavat. Joko faktoihin pohjaten tai ei. Kyllä, kyllä. Mitä viikkolehtiin tulee, kaikki vastustavat hallitusta ja presidenttiä. Mitä päivälehtiin tulee, ne on ainakin kolme, joista kaksi vastustaa hallitusta ja yksi on sitten ehkä objektiivinen. Meillä oli tässä mielenkiintoinen esimerkki liittyen Franskinovineen kymmenen päivää sitten. Tämä on paikallinen tiedostusväline ja se suljettiin, koska se ei tukenut hallitusta. Se kritisoi hallitusta ja he eivät saaneet enää rahoitusta ja se suljettiin. Pyysin kulttuuriministeriöstä tietoja. Vaikka se nyt onkin siis hallituskriittinen, sehän on aivan ok, niin 2017 sanottiin, että heitä rahoitettiin hankepohjalta, niin heille annettiin enemmän määrärahoja kuin vuosina 2008-2012. Eli enemmän rahaa yhtenä vuonna kuin noina viitenä vuonna kun annoin heille nämä tiedot, no siis ei puhuta jälleen käsityksistä, vaan faktoista. Kun näytin nämä luvut, niin oppositio sanoi, no hyvä on, mutta muut saavat enemmän. Tässä väitettiin, että tuhosit Eh, heidät, koska rahoitusta ei annettu, mutta me annoimme rahoitusta enemmän kuin viiden vuoden aikana, vuosina 2008-2012. No sitten väitettiin, että no annoitte enemmän jollekin toiselle. Minä olen kuitenkin avoin käsittelemään tätä kysymystä, jotta ymmärrätte tämän paremmin ja, ja jos me voimme tehdä jotain, jos tässä nyt ongelmia on. Kiitos. Pääministeri, paljon kiitoksia. Kiitoksia, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin hyvin avoimesti ja rehellisesti. Tässä on jotakin hyvin erityistä. Ja varsinkin se, että te halusitte tulla tänne ja tämä osoittaa tämän Euroopan myönteisyyden ja mielellämme toivotimme teidät tervetulleeksi tänne ja oikein paljon lykkyä tytö tänä illalla Voivodina-tapahtumaan ja oikein paljon onnea poliittiseen työhön ja monet täällä tukevat tuota Euroopan, Serbian pro-eurooppalaista integraatioprosessia. Kiitos.